hyväksi äänestettävä direktiivi. Ja me haluamme tarjota kaikille eurooppalaisille potilaille laadukasta hoitoa. Signora Kiitokset teille, Rova Grostet, ja näin keskustelu on päättynyt tästä aiheesta. Äänestys järjestetään huomenna kello 12. Seuraavana kohtana esityslistallamme on, sanoisin, että outo yhteiskeskustelu. Yhtäältä keskustelemme Alzheimerin taudista ja toisaalta astmasumutteista. Ensin tartumme tähän erittäin tärkeään ja dramaattiseen aiheeseen, jota on työstänyt Rova Matias mietinnössään, joka aiheena on Alzheimerin tautia ja muita dementioita koskeva eurooppalainen aloite. Tämän jälkeen tarkastelemme komissiolle esitettyä suullista kysymystä, jossa aiheena ovat astmasumutteet. Ja tämä kysymys tulee meille vetomusvaliokunnalta. Puheenvuoron saa nyt ensimmäiseksi Rova Matias, neljä minuuttia esittelijän ominaisuudessa. Olkaa hyvä. Eh, Kiitoksia puhemies. Haluaisin aloittaa tässä antamalla esimerkin, josta selvenee, miten tärkeä ja kiireellinen tämä aloite on. Aloitimme työn tasan kuusi kuukautta sitten parlamentissa. Näiden kuuden kuukauden aikana yli 700 000 ihmistä Euroopassa on sairastunut Alzheimerin tai muihin dementioihin. Tämä valtaisa luku osoittaa sen, miten kiireellinen ja tärkeä tämä aihe on. Ja tämän vuoksi on erittäin tärkeä myös tämä komission tiedonanto. Alzheimerin taudista ja muista dementioista kärsiviä ihmisiä täytyy kohdella samalla tavalla kuin muitakin ihmisiä. Näitä lukuja kun tarkastellaan, niin puhutaan pienestä maasta suorastaan. Meidän täytyy kaikkia näitä ihmisiä kohdella tasavertaisesti. Tässä täytyy puuttua monelle eri alueelle. Ajatellaan nyt vaikka tutkimusta. Se on äärimmäisen tärkeää. Yli 75-vuotiaista hyvin monet sairastuvat näihin tauteihin. Mutta me emme voi puuttua tähän tautiin tai näihin eri tauteihin, jos me emme ymmärrä niitä hyvin. Me tarvitsemme enemmän tietoa, tutkimusta, osaamista. Meidän täytyy myös tietää paremmin, millä tavalla voidaan ennaltaehkäistä ja välttää näitä riskejä, jotka liittyvät Alzheimerin tautiin. Me tarvitsemme erityishoitoa, meidän täytyy pystyä kouluttamaan, meidän täytyy pystyä kouluttaa asiantuntijoita ja hoitajia meidän täytyy myös auttaa perheitä. Kaikilla mailla täytyy olla kansallinen ohjelma ja näin voimme sitten tehdä yhteistyötä jäsenvaltioiden välillä. Emme voi ö, suostua siihen, että meillä on ensimmäisen ja toisen luokan kansalaisia, vaan kaikkien täytyy olla yhtäläisessä asemassa riippumatta siitä, missä henkilöt asuvat tai mistä muustakaan syystä. Tämän vuoksi puhemies on äärimmäisen tähdellistä nyt tarttua tähän aiheeseen. Me emme voi välttää näistä tärkeistä asioista puhumista vain sen takia, että meillä on talouskriisi päällä talous, taloudelliset vaikutukset, joita näillä taudeilla on, ne ovat erittäin korkeita, jos me emme, ja vielä suurempia, jos me puutu tähän asiaan. Meidän täytyy investoida ihmisiin, ennaltaehkäisyyn, meidän täytyy tukea perheitä ja myös hoitajia, jotka kovin usein unohdetaan. Jokainen Alzheimerin taudista kärsivä tarvitsee ainakin kolme ihmistä hoitamaan itseään. Nämä henkilöt eivät voi ilman apua selvitä. Meidän täytyy muistaa tämä. Me emme voi jatkaa enää eteenpäin ilman asioiden yhteensovittamista, ilman koordinointia myös jäsenvaltioiden välillä. Tämän vuoksi haluaisin todeta seuraavaa. Kun puhumme yhteistyötä, yhteistyöstä, me tiedämme, että kukaan ei voi eristäytyneenä tehdä työtä. Ja myös Euroopan parlamentissa meidän täytyy tehdä hyvää yhteistyötä esittelijän, varjoesittelijöiden kanssa, kolmen valiokunnan kanssa ja eri poliittisissa ryhmissä ja valtuuskunnissa. Tätä on tapahtunutkin näiden kuukausien aikana. Minä todella toivon, että vahvasti kiinnitetään nyt huomiota myös niihin syrjinnän muotoihin, joita on mukana, kun etsitään vastauksia näihin kysymyksiin. Aivan lopuksi haluaisin esittää suoran kysymyksen komission jäsenelle. Mitä ehdotuksia komissio on valmis hyväksymään, joita tästä mietinnöstä löytyy? Tämähän on aivan valtaisan tärkeä ongelma tämän päivän maailmassa. Kiitoksia Rova Matias. Ja seuraavaksi viisi minuuttia puhu ai, puheaikaa edustaja Matsonille, joka on suullisen kysymyksen esittäjänä tässä toisessa ala-aiheessa, eli astmasumutteissa tässä yhteiskeskustelussa. Mikrofoni. Presidente, la ringrazio. Kiitoksia puhemies. Minä haluaisin todeta, että olen aivan yhtä hämmentynyt kuin tekin tästä yhteiskeskustelusta. Meidän sen yhdistämisestä tärkeintä kuitenkin on, että parlamentti käsittelee tätä aihetta, joka liittyy minun suulliseen kysymykseeni vetomusvaliokunnan puolesta. Kyse on siitä, että pieni eurooppalainen yritys on joutunut tilanteeseen, epäsuotuisan tilanteeseen komission tekemän päätöksen vuoksi, tai jäsenvaltion tekemän päätöksen vuoksi. Kyse on äh, hoitoon käytettävästä laitteesta, astma-sumuttimesta, joka tuotiin markkinoilla vuonna 1990-luvulla. Kyseessä on direktiivi 93-42 ety, jonka mukaisesti tyyppihyväksyntä on valmistajan itsesertifioinnin kautta toteutettava asia ja että jäsenvaltio valvoo tekemällä pistokokeita. Vuodesta 1996 on ollut sääntöjä voimassa. Kukaan ei tehnyt pistokokeita, kukaan ei vastustanut tuotteen tuomista markkinoille. Ylä Bayerin valtiollinen viranomainen – vaati Magdeburgin komissiota poistamaan tältä tuotteelta markkinointiluvan tältä yritykseltä, jolla oli ollut lupa markkinoida tätä tuotetta. Tuona sama, samana vuonna Yläsaksin terveysministeriö teki tarkastuksen ja katsoi, että tuote oli täysin vaatimusten mukainen. Mitään ongelmaa ei juridisesti katsottuna ollut tavaran markkinoinnissa. Ja tässä heräsi kysymys siitä, oliko Yläbayerin tekemä vaatimus asianmukainen vetää tämä tuote pois markkinoilta. Silloin sitten kysymys, onko Yläbayerin viranomainen edelleenkin sitä mieltä, että se ei halua tätä tuotetta markkinoille kyseessä olevan direktiivin mukaisesti. Seuraavina vuosina sitten ryhdyttiin erilaisiin toimiin, joista kuitenkaan mitään dokumentaarista näyttöä. 1997 ilman minkäänlaista ilmoitusta valmistajalle liittovaltion terveysministeri päätti vetää tuotteen pois markkinoilta ilman mitään ennakkovaroitusta. Tämä tapahtui vuoden 1997 lopulla. Artikla 8 tässä direktiivissä oli tuon päätöksen pohjalla. Kuulemisprosessi tai kuulemisvaihe, sitä ei koskaan suoritettu Tavaran valmistaja ei koskaan kuultu. Vuonna 2003 tavaran valmistaja katsoi, että ministeriön suunnalta ei ollut kuullut mitään, joten valmistaja katsoi, että vastalauseesta oli luovuttu ja tuottaja toi tavaran uudelleen markkinoille. Ja edelleenkään kukaan ei reagoinut. Saksan viranomaiset sitten myöhemmin kuitenkin jälleen kerran vetivät tuotteen pois markkinoilta. Tässä pitää tehdä pieni täsmennys. Tänäkään päivänä, huolimatta lukuisista pyynnöistä, mitään näyttöä ei ole annettu selitykseksi sille, miksi tuote vedettiin pois markkinoilta, minkälaista tiedottamista ei ole harjoitettu, eikä tuotteen valmistajalla ole valmistellut minkäänlaista mahdollisuutta vedota päätöstä vastaan. Tästä on ollut vakavia seuraamuksia, taloudellisia seuraamuksia tavaran valmistajalle, koska nyt on kulunut yli 15 vuotta ja vastausta ei edelleenkään ole saatu, eikä tuotetta voida edelleenkään markkinoilla, markkinoida. Tuote oli kuitenkin markkinoilla kuuden vuoden ajan, ja nyt on saatu valiokunnan tasolla näyttöä siitä, että kuuden vuoden aikana kansanterveyden kustannuksien osalta syntyi huomattavaa säästöä, koska tuote ja tavara, tämä astma on paljon halvempi kuin kilpailevat tuotteet. Vuonna 2008 kaikki muutovaihtoehdot vaihtoehdot oli käytetty loppuun, joten herra Klein siirtyi vetomusvaliokunnan pakeille, toi tämän asian vetomusvaliokunnan tietoisuuteen. Ja kun otetaan huomioon, kuinka pitkään vetomuksen tekijä oli jo joutunut odottelemaan vastausta, nyt toivoisimme, että komissio hyvin nopeasti voisi reagoida tilanteeseen. Vetomuksen esittelijä taikka esittäjä yksinkertaisesti vaan vaatii tai pyytää vahvistusta sille, että hänen tuotteensa vastaa eurooppalaisia normeja, tai vähintäänkin hän haluaa oikeuden päätöksen, jota vastaan hän voi sitten esittää vastalauseen. Hän ei ole saanut minkäänlaista virallista päätöstä toistaiseksi. Vetomusvaliokunnan käymien keskustelujen yhteydessä komissio vain kiersi asiaa niin kuin kissa kuumaa puuraa, joten sen vuoksi vetomusvaliokunta halusi tuoda tämän asian täysistunnon käsittelyn, jotta komissiolta todellakin saataisiin vihdoinkin vastauksia. Ei ole kysymystäkään siitä, etteikö tämä asia herättäisi vakavia epäilyksiä sen suhteen, että perusoikeuksia on loukattu ja tässä olisi pitänyt ryhtyä rikkomusmenettelyyn. Komissio on kuitenkin vain levännyt laakereillaan. Vetomuksen esittää syyttäjä, herra Klein, ei voi viedä asiansa tuomioistuimen käsittelyyn, koska hänellä on minkälaista päätöstä, jota vastaan hän voisi toimia. Tässä on selkeä epäilys siitä, että kyse on yhtenäismarkkinoiden sääntöjen loukkaamisesta ja rikkomusmenettelyä, jos pitää ottaa käyttöön. Kyse on pienen yrityksen kaltoinkohtelusta ja tähän täytyy puuttua. Kiitoksia Rova Matsoni. Ja ennen kaikkea kiitoksia siitä, että osoititte olevan yhtä ihmeissänne kuin minäkin siitä, miksi nämä kaksi aihetta ovat mukana samaisessa yhteiskeskustelussa. Te oikein hyvin vetomusvaliokunnan puheenjohtajana, jossa itsekin olen siis mukana ja olen äärimmäisen kiinnostunut tästä aiheesta. Tämä on tärkeä aihe, mutta niin komissiolle kuin puhujillekin on hyvin hankalaa keskustella samassa yhteiskeskustelussa kahdesta näin erilaisesta aiheesta, joten täytyy nyt todellakin miettiä, oliko kovin järkevää ottaa tämä keskustelu tällaisessa muodossa mukaan esityslistalle. No niin, komission nimissä puheenvuoro komission jäsen John Dallille, olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. President. Kiitoksia, hyvä puhemies, arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet. Ensinnäkin sallikaa minun nyt osoittaa arvostustani parlamentille, eritoten esittelijä Rova Matiakselle, sitoumuksesta puuttua Alzheimerin tautiin ja muihin dementoiviin sairauksiin. Komissio on yhtä mieltä teidän kanssanne. Dementia tarkoittaa suurta kärsimystä miljoonille eurooppalaisille ja heidän perheillensä. Väestö ikääntyy nopeasti ja nyt on Euroopan aika toimia. Tämän vuoksi komissio on esittänyt tiedonannon Alzheimerin taudista ja muista dementioista vuonna 2009 niin, että voitaisiin parantaa diagnosointia tutkimusta ja parhaita käytänteitä. Olen iloinen siitä, että Euroopan parlamentti tukee tätä komission käynnissä olevaa työtä tässä kontekstissa ja on esittänyt kattavan kattavia suosituksia. Nämä suositukset tulevat erittäin hyvään vaiheeseen, kun komissio ensi huhtikuussa aikoo aloittaa jäsenvaltioiden kanssa yhteiset äh, toimet äh, Alzheimerin yhteisistä arviointitoimista Euroopassa. Uskon, että tämä yhteistoiminta sen kautta saadaan toteutettua monet näistä suosituksista, joita tänään olette esittäneet. Yhteistoiminnassa eh, keskitytään ennaltaehkäisyyn, aivan niin kuin parlamenttikin toi esillekin, ja samoin halutaan parantaa tiedon välitystä ja parhaiden käytänteiden jaka, jak, jakamista. Yhteistoiminnassa puututaan myös toiseen tärkeään asiaan, jonka parlamentti tuo esille, eli eh, Alzheimerista kärsivien ja dementiosta kärsivien ihmisten oikeuksiin. Olemme yhtä mieltä siitä, että täytyy puuttua varhaiseen diagnosointiin ja ennaltaehkäisyyn. Ja tämän vuoksi komissio on hyväksynyt tiedon annon sairauksien torjunnasta. Tässä 23 jäsenvaltiota tekee yhtävyötä, yhteistyötä näiden tautien torjunnaksi ja komissio edistää tietojen vaihtoa ja hyvien parhaiden käytänteiden vaihtoa. Voin myös vahvistaa, että Eurooppa 2020 strategian puitteissa ohjelmassa ensimmäiseksi pilotti hankkeeksi otetaan mukaan ohjelma, jonka on aktiivinen ja terveellinen ikääntyminen ja mukana tietysti ovat nämä taudit myös tässä. Toivomme, että pystymme tukemaan lisää innovoivia toimia tällä alalla. Tässä voidaan puuttua esimerkiksi Alzheimerin tautiin ja muihin dementioihin. Lopuksi vielä sanoisin, että komissio suhtautuu myönteisesti muihinkin parlamentin aloitteisiin. Haluaisin vahvistaa teille, että komissio on sitoutunut tekemään oman osuutensa dementioiden käsittelemiseksi. Sitten tämän yhteiskeskustelun toinen aihe, herra Kleinin esittämä vetoomus astmasumutteista ja sen valmistajasta. Kyseisen lääkelajit tuotteen markkinoille saattaminen, se kiellettiin vuonna 1997 alun perin Saksa, Saksassa. Ei komissio eikä Saksan viranomaiset eikä myöskään tuottaja, valmistaja vienyt tätä asiaa eteenpäin. Tuolloinen lääkintälaitteen jakelija ilmoitti, että se tekee lisää tutkimuksia ennen kuin laite saatetaan markkinoille uudelleen. Vuonna 2002 uudella nimellä tämä inhalaattori tuli uudelleen markkinoille ja jälleen Saksan viranomaiset vuonna 2005 kielsivät sen markkinoinnin. Komissio huolellisesti tarkasteli analysoi tätä tapausta ja saattoi loppuun tämän menettelyn heinäkuussa 2007 virallisella kirjalla, kirjalla tuottajalle ja jäsenvaltioille. Komissio on sitä mieltä, että saksalaisviranomaisten kielto oli perusteltu, koska tuottajan antamat kliiniset tiedot eivät riittäneet laitteen turvallisuuden todentamiseksi. Lääkelaitedirektiivin mukaisesti turvallisuus täytyy valmistajan osoittaa niin, jotta valmistaja saisi käyttää CE-merkintää. Tämä tarkoittaa sitä, että sovellettava oikeudellinen kohta oli artikla 18, jossa puhutaan asianmukaista CE-merkinnästä. Ja tässä tapauksessa ei ole mitään muodollista komission päätöstä asiasta, koska komission mielestä tämä ei ole sellainen tapaus, jossa suojalauseke määräystä pitäisi selventää, käyttää. Sen ei tässä ei tarvita Saksan viranomaisilta lausuntoa. Tuotteiden markkinoille saattaminen tai sen kieltäminen on saksalaisviranomaisten päätös vuodelta 2005. Tämä ei ollut komission päätös. Vetoojalla on erilaisia oikeudellisia keinoja viedä asia eteenpäin kansallisella tasolla ja myös tämä henkilö on tarttunut näihin mahdollisuuksiin, mutta Saksan tuomioistuimet eivät ottaneet käsiteltäväkseen tätä. 2007 komissio on sanonut, että tämä tuote voidaan saattaa markkinoille, jos saadaan asianmukaiset turvallisuustiedot tästä, mutta komission tietojen mukaan tähän mennessä vetomuksen esittäjä ei ole ryhtynyt mihinkään toimin asian suhteen. Kiitoksia. Seuraavaksi sitten puheenvuorot puolueryhmien nimissä. Ensi kaksi minuuttia EPPn nimissä rouva Elena Antonescu. Kiitos puhemies. Haluaisin puhua Alzheimerin taudista ja muista dementioista ja onnitella esittelijää varjoesittelijänä EPPstä Haluaisin kiittää kaikkia kollegoita, jotka ovat tämä, tässä työssä olleet mukana. Tämän asian merkitys on entistä korostuneempi, koska dementiasta kärsii lähes 9 miljoonaa ihmistä. Ja vuoteen 2020 mennessä nämä luvut vielä nousemat ja näitä, tätä tautia ei ole vielä diagnostisoidu suurella osasta väestöä. Tarvitaan paljon parempaa hoitoa ja ennaltaehkäisyä. Tämä kertomus, mietintö on hyvä askel eteenpäin tietoisuuden korottamisesta ja, yhteistyön ja koordinoinnin parantamiseksi jäsenvaltioiden välillä. Tämä mietintö tuo esille solidaarisuuden tarpeen ja hyvien käytäntöiden vaihdon tarpeen, jotta voitaisiin tehostaa resurssien käyttöä. Ennaltaehkäisevä diagnoosi e, ja varhainen taudin löytyminen ovat tärkeitä asioita. Meidän pitää neurologista tutkimusta kehittää kansanterveyden alalla e, kun on kyse näinkin laaja-alaisesta ongelmakentästä. Me tarvitsemme monialaista lähestymisalaa äh, äh, tutkimuksenkin ala, äh, tutkimustyössä. Tämä monitieteellinen lähestymisala ala parantaa eri, eh, eri jäsenvaltioiden välillä olevia tietoja ja, ja, ja käytäntöjä. Kiitoksia Ja seuraavaksi sosiaalidemokraattien nimessä kaksi minuuttia edustaja Childers. Mr. President, nearly 10 million Europe... Kiitos puhemies. Miltei 10 miljoonaa eurooppalaista kärsii tänä päivänä dementiasta, jonka yleisin muoto on Alzheimer's. Oma äitini kuoli sairauteen viime vuonna. Siksi pidän erittäin hyvänä eurooppalaista dementian torjuntaohjelmaa. Vain puolet tapauksista on diag- diagnosoitu, joten miltei voidaan todeta, että miltei kaksi kertaa niin paljon naisia kärsii dementiasta kuin miehiä. Kun väestö ikääntyy, seuraavan 20 vuoden aikana dementia sairastavien ihmisten määrä tulee kaksinkertaistumaan. Tämä tarkoittaa sitä, että nyt pitää keskittyä varhaiseen diagnosointiin ja ennaltaehkäisyyn. Euroopassa tarvitaan lisää tutkimusta, varsinkin kun tiedämme, että 85 prosenttia tutkimuksesta tänä päivänä hoidetaan ilman EU-tason koordinointia. Haluaisin myöskin, että parhaita käytänteitä vertaillaan ja myöskin pohditaan potilaiden ja heidän perheidensä oikeuksia. Dementian yhteiskunnalliseen puoleen on puututtu voimakkaasti ryhmämme tarkistuksissa. Haluaisimme keskittyä erityisesti naisten rooliin. Dementia sairastaa kaksi kertaa enemmän naisia kuin miehiä ja suurin osa hoitajista sekä sosiaalityöntekijöistä on naisia. Suurin taka koituu naisten kontolle. Toivomme, että komissio ottaisi tämän osaksi myöskin työsuojeluohjelmaa työmarkkinoillekin pitäisi enemmän kiinnittää huomiota ihmisiin, joilla on mielenterveyshäiriöitä. Ja myöskin äh, rajat ylittävät tapaukset pitäisi hoitaa paremmin. Se tarvitaan tietoisuuden lisäämistä, tiedottamista ja muun tyyppistä toimintaa dementian ehkäisemiseksi. Haluaisin onnitella ja kiittää esittelijä Rova Matiasta. Haluaisin kiittää häntä ja muita varjoesittelyitä myöskin, jotka työstävät tätä mietintöä. Kiitoksia hyvä kollega ja seuraavaksi liberaalien nimissä myös kahden, vuoden, kahden minuutin puheenvuoro Rouva Riisille. Merci, monsieur le président. La lutte contre... Kiitos puhemies. Alzheimerin ehkäisy on yksi eurooppalainen prioriteetti ja, ja jo oli aikakin on paljon aloitteita, joita komissaari Dalli on tuonut esille. Euroopan väestö ikääntyy, seitsemän miljoonaa on, on, on Alzheimerista kärsivää ja, ja lähes kymmenen miljoonaa kaikista dementiasairauksista, joten 34 projek- tutkimusprojektia tällä hetkellä on käynnissä Euroopassa, mutta tämäkään ei riitä. Meidän pitää lisää koordinoida Alzheimerin tutkimusta ja se pitäisi ottaa mukaan vuoden 2014 äh, äh, tutkimuksen puiteohjelmaan. On hyvin tärkeää myös, että että äh, otetaan tällainen monitieteinen lähestymistapa ennaltaehkäisyyn ja potilaiden ja heidän perheidensä hoitoon. Ja tässä aiheessa Ranskassa julkaistu tutkimus, joka äh, sanoi, että lähes tuhat euroa kuukaudessa maksaa äh, tällaisen dementiapotilaan äh, lääkehoito ja terveydenhuolto. Joten siinä mielessä tämä asia on tosiaan taloudellisestikin merkittävä. Ei kuitenkaan saa erehtyä diagnooseista ja senpä takia kansainvälisiä oire, oireiden kriteereitä pitäisi varmasti vielä tarkentaa. Euroopan tasollakin 30, tässä päätöslauselmassa kohta 64 viittaa siihen, että on hyvin tärkeää, että tutkijat löytävät enemmän vapaaehtoisia kliinisiin tutkimuksiin koska tässä on kyse hyvin tärkeistä tuloksista, joita, joihin pyritään. Ja tarvitaan konkreettisia tuloksia, jotka tarjoavat uutta toivoa ja uskoa potilaiden perheille. Kiitoksia. Seuraavaksi vihreiden nimissä kaksi minuuttia. Edustaja Hefner. Ja, wer immer das... Kiitoksia. Se, joka keksi sekoittaa nämä kaksi keskustelua toisiinsa, ei tehnyt palvelusta parlamentille. Kaikkialla Euroopassa lääkkeiden käyttö ja vakuutuskustannukset vain kasvavat, huolimatta pyrkimyksistä leikata kustannuksia. Lääketiede kehittyy, mutta kallistuu samalla. Meillä on 30 miljoonaa astmasta kärsivää ihmistä Euroopassa – ja mikäli tällainen pieni valmistaja, joka on kehittänyt laitteen, inhalaattorin, jota astmaatikot voivat käyttää, ja joka voi pelastaa ihmisten elämän, ja on parempi, tehokkaampi ja halvempi kuin muuta välineitä. Ja sitten 14 vuoden ajan estetään tuotteen markkinointi. On, tämä ei käy päinsä. Vuonna 1996 komissio, taikka ei jätti puuttumatta asiaan tähän kieltoon. Sitten välillä tämä otettiin pois markkinoilta Herra Dali. Nyt pitäisi pikkuhiljaa ryhtyä puuttumaan tähän asiaan. Tällä välin komissio ei ole tehnyt mitään. Komissio kieltäytyy tekemästä selkeää päätöstä, joka auttaisi vetomuksen esittelijää. Minä haluaisin vedota teihin henkilökohtaisesti, herra Dali. Muistanette, että vetomusvaliokuntaan kutsuttiin teidät keskustelemaan asiasta. Te sanoitte, että teillä ei ole aikaa. Teillä on kuitenkin tilaisuus keskustella, aikaa keskustella asiasta henkilökohtaisesti. Lupasitte minulle henkilökohtaisesti, että hoitaisitte asian ja löytäisitte ratkaisun tänään päin. Tähän päivään mennessä ei mitään ole tapahtunut. Kirjoitatte kirjeen, teette vastannut. Te haluaisitte estää keskustelun asiasta. Ei komission kuulu toimia tällä tavalla. Haluaisin selkeästi todeta, että Euroopan parlamentti odottaa teiltä reaktiota. Huomenna äänestämme tekstistä. Toivon, että komissio tässä puolustaa kansalaista ja puolustaa oikeudenmukaisuutta ja varmistatte, että komissio suojeltaisia pieniä valmistajia, jotka haluavat tulla markkinoille. Kyse on suuresta määrästä rahaa, mutta ennen muuta ihmisten terveydestä on kyse. Me tumme tämän problematiikan kyllä. kyllä. Me olemme kuulleet teidän argumenttinne, olemme nähneet erinäisiä asiakirjoja, mutta mitään selkeää argumenttia ei löyty sille, että te voitte katsoa toiminnan asianmukaisella tavalla. Kyse on lääkeaineesta. Miljoonista ihmisistä on kyse, miljoonista inhalaattoreista, jotka voisivat tuoda säästöä sairaskassoille. Kyse on säästöistä ihmisten terveydestä. Toivottavasti komissio vihdoinkin ryhtyy toteuttamaan tehtävänsä ja tekee myönteisen päätöksen vetomuksen esittelijän hyväksi. Kiitoksia herra Darmuth. Herra Hefner, herra Dartmouth on pyytänyt lupaa esittää sinisen kortin avulla teille puolen minuutin kysymyksen. Oletteko te valmis vastaamaan tähän? Herra Dartmouth, olkaa hyvä, 30 sekuntia. Good, Mr. Hefner. Niin, onko heillä Hefle samaa mieltä siitä, että komissaarin kommentit tästä asiasta, äh, äh, tästä inhalaattorista, olivat äh, väistäviä eivätkä mitenkään puolusta yritystä eivätkä astmasta kärsi, kärsiviä muutenkaan. Herra Hefner, te voitte vastata puoli, tun, puoli minuuttia. Mikäli saatte lyhyen henkilökohtaisen vastauksen, minusta vaikuttaa siltä, että komissio, komissaari ei ole nyt käyttänyt tilaisuutta hyväkseen puuttuakseen tähän asiaan pitkien vuosien ja vitkuttelun jälkeen te, herra komissaari Dali, toivottavasti vihdoinkin toimitte vetoisin myöskin komission muihin virkamiehiin, niihin, jotka ovat olleet vastuussa asian painamisesta villaisella ja vitkuttelusta. mielenkeskusteeseen teidän kanssanne. Vielä parempi olisi, mikäli voisitte istua yhdessä saman pöydän ääreen vetomuksen esittäjän kanssa, jotta asia voitaisiin ratkaisu, ratkaista. Kiitoksia, hyvä herra Hefner. Puheaikana päättyi seuraavaksi. Rouva Janna Kudakis ECR-ryhmän nimissä. Puolitoista minuuttia. Kiitoksia. 750 000 ihmistä yhdistyneessä kuningaskunnassa kärsii dementiasta, yli 50 prosenttia heistä Alzheimerista. Vaikutukset ovat samat, mutta jokaisen kokemukset ovat erilaisia. Tähän, näihin tauteihin ei ole hoitoa. Ne pitävät usein niin potilasta kuin hoitajiakin panttivankeinaan iästä huolimatta. Mitä Euroopan unioni voi tehdä? Lainsäädäntöön toissijaista. E, ensin tässä tarvitaan paikallista tukea, mutta ottamalla tämän asian esille parlamentissa me voimme saattaa tämän suur- saada tänne enemmän julkisuutta ja jäsenvaltiot voivat priorisoida tämän aiheen ja jakaa parhaita käytänteitä. Suurempi tietoisuus voi johtaa myös oireiden parempaan ymmärtämiseen ja näin ollen myös aikaisempaan diagnoosiin. Tässä on lääkkeitä, joita voidaan alkuvaiheessa käyttää. Tärkeää tässä nyt on se, että uhreja potilaita autetaan ja että perheet saavat tukea ja apua näin potilaat voivat pitääkin ihmisarvostansa koko tämän vaikean sairauden ajan. E, Kiitoksia Rova. Janna Kudakis ja seuraavaksi yksi minuutti edustaja Dartmouth EFD-ryhmän nimissä. Olkaa hyvä. Uh, thank you, Mr. Chairman. Apparently... Kiitos puhemies. Ilmeisesti pieni äh, eh, müncheliläinen yritys Bronco Air on eh, tehnyt inhalaattorin, joka parantaa astmapotilaiden elämän, elin, äh, elämän laatua. Tämä tuote on suljettu pois markkinoilta, näin on ollut jo 14 vuoden ajan, ja komissaarin kertomus siitä, miksi näin on tapahtunut, poikkeaa poikkeaa no, vetoomusvaliokunnan puheenjohtajan kertomuksesta. Tämä yritys on ollut oikeuden kieltämisen uhri miksi komissio suosii suuria lääkeyrityksiä ja niiden lobbareita. Tässä tapauksessa Britin, brittiläinen independence-puolue tukee tutkimuksen aloittamista välittömästi komission tavasta käsitellä tämä asia. Kiitoksia hyvä kollega. Näin päättyi tämä puhujakierros. Viimeisen puolentoista minuutin puheenvuoroon edustaja Dotsilta, joka puhuu sitoutumattomien nimissä. Uh, president. As has already been... Kiitos puhemies. Kuten täällä on tänään jo todettu, Yhdistyneessä kuningaskunnassa kolme neljäsosaa miljoonaa ihmistä tänä päivänä kärsii jonkin tyyppisestä dementiasta. 16 000 heistä asuu minun vaalipiirissäni Pohjois-Irlannissa. Alzheimer on julma sairaus. Se vaikuttaa ihmisen persoonallisuuteen, vie hänen itsenäisyytensä ja tuhoaa suhteet perheeseen ja ystäviin. Se on kammottava sairaus, joka aiheuttaa valtavan taakan perheille ja hoitajille, jotka usein joutuvat eristyksiin muusta maailmasta ja itse kärsivät terveysongelmista. Tämän seurauksena monet äh, ovat äh, naisia. Enimmäkseen tämä on naisten kontolle. Vuonna 2050 dementiasta kärsivien ihmisten määrä on noin 1,7 miljoonaa. Kustannukset terveydenhoito- ja sosiaalisektorille vuonna 2010 ovat jo 27 miljoonaa miljardia puntaa. Nämä ovat kammottavia, hirvittäviä lukuja. Tutkimus olisi äärimmäisen tärkeää. Lisäksi pitäisi kohdentaa määrärahat sekä terveydenhoidossa ja sosiaalialalla juuri tämän sairauden hoitoon ja estämiseen vapaaehtoissektorilla on merkittävä rooli tällä alalla aktiivisen vanhenemisen ohjelmassa, jonka komissio on ottanut käyttöön, ja myöskin erässä ohjelma, joka on otettu käyttöön pois Iranissa, on saanut hyvin paljon ylistystä sen vuoksi, että se on pyrkinyt parantamaan dementiasta kärsivien ihmisten ja heidän perheidensä ja hoitajiensa asemaa. Kiitos. Kiitoksia Rova Dots ja sitten puheenvuorot il... puolentoista minuutin puheenvuoro ensin kollega Tajan. Kiitos puhemies ja komissaari Dalli. On vähän ärsyttävää, että tässä joudutaan jonglööraamaan kahden teeman välillä. Tässä olisi pitänyt ehkä peräkkäin näistä käsitellä. Minä nyt sitten puhun tästä herra Kleinin vetomuksesta ja on hyvä, että nyt on mahdollisuus keskustella tästä kun valiokunta nyt on tätä asiaa jo pitkään ja pitkään käsitellyt. Tässä oli pieni yritys, joka kehitti astmaatikoille inhalaattorin, joka oli hyvä ja potilaille, hyvä myös sairausvakuutuskassoille, koska edullinen ja sen tulokset olivat erinomaisia. Mutta sitten shokki tuli, että Saksan viranomaiset kielsivät tämän ja komissio ei, ja, ja aloitti tämmöisen suojalausekemenettelyn. E, ja il, ilman, että menen yksityiskohtina olen varma siitä, että nämä, tämä ensimmäinen myyntikielto vuodelta 1996 ei ollut täysin lain mukainen, komissio olisi ollut siinä vaiheessa velvollinen käynnistämään suojalausekemenettelyn saattaakseen asian päätökseen ja avaten näin valitusmahdollisuuden tälle yritykselle. Koska näin ei tapahtunut, muuttunut. Meidän oma oikeudellinen yksikkömme on sanonut, että Klein on nyt joutunut oikeuden puutteen uhriksi. Hänelle ei ole siis annettu oikeutta asiassa. Ja Pyydän nyt komissaaria siitä, kysyn, että eh, no, kuuletteko te ja ymmärrättekö te valiokunnan yksimielisen eh, päätöksen ja suosituksen asiassa eh, ja haluatteko myös yhtä lailla tukea eurooppalaisia astmapotilaita? Kiitoksia. Seuraavaksi puolitoista minuuttia edustaja Sarbu. Kiitoksia, hyvä puhemies. Tänä päivänä on vielä paljon Alzheimerin liittyvää epävarmuutta. Valitettavasti tilanne vain pahenee Euroopan väestön ikääntyessä. Me tarvitsemme enemmän tutkimusta ja tutkimuksia dementioiden syistä ja hoidosta. Mutta aivan kuten muidenkin sairauksien kohdalla on, voidaan osoittaa, että yksinkertaisilla elämäntapamuutoksilla voidaan monia sairauksia ehkäistä. Tämän vuoksi omissa tarkistuksissani olen pyytänyt, että kiinnitettäisiin enemmän huomiota ravinnon vaikutukseen Alzheimerin taudin synnyssä. Monet meistä tietävät, että ainakin monet meistä tuntevat ainakin yhden henkilön, joka kärsii tästä taudista. Ja me tiedämme, että henkilökohtaiset kustannukset ja kulut ovat paljon suurempia kuin taloudelliset ja yhteiskunnalliset kustannukset. Meillä on nyt tämän aiheen tärkeyden johdosta käsissämme erittäin tähdellinen mietintö, jossa tartutaan kaikista tärkeimpiin kohtiin ja toivottavasti komissiolta ja jäsenvaltiolta saadaan myönteinen vastaus tähän. Parvanova. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Parvanova. Mm, kiitos puhemies. Haluaisin myös ilmaista valitukseni eh, sen edestä, että meillä tässä on Eh, eri, eri, täysin eri asioista eh, keskustelu, ihan kuin keskusteltaisiin laivoista ja kaloista, koska ne molemmat liikkuvat vesillä. Euroopan unioni on eh, ottanut yhdeksi prioriteettikseen Alzheimerin hoidon tästä taudista aiheutuu suuria kustannuksia terveydenhuoltojärjestelmille. Muutkin krooniset sairaudet tulevat lähivuosina lisääntymään ja on hyvin tärkeää, että niitä käsitellään laaja-alaisesti ja sopivalla valmiussuunnitelmalla. Toivon, että komissio nyt ryhtyy johtamaan Alzheimerin tutkimuksen, tutkimusta ja, ja terveydenhuolto, eri maiden terveydenhuoltojärjestelmissä. Monitieteinen lähestymistapa on tervetullut ja on tärkeää keskittyä tutkimuksiin ja investointiin tällä alalla yksi prioriteetti mielessä ei saa nyt ottaa huomioon liike, elinkeinoelämän edut, vaan kansalaisten ja potilaiden edut. Mitä tulee tähän suulliseen kysymykseen, niin tässä on kyse lobbauksesta eh, eh, Saksan eh, Saksan viranomaisten hyväksi ja EUn e lainsäädäntöä rikkoen. On, tärkeintä on kuitenkin tässäkin asiassa potilaan turvallisuus. Kiitoksia rouva Parvanova ja seuraavaksi yksi minuutti rouva Satu Hassi

Kiitoksia Rova Hassi ja seuraavaksi kollega Uski, yksi minuutti. Děkuji vám, pane předsedo, pane komisaři. Kiitoksia, hyvä puhemies, arvoisa komission jäsen. Puhun tässä keskustelussa nyt Alzheimerin taudista. Me tiedämme, että tämä on oma mietintö ilman lainsäädäntö päätöslausumaan ehdotusta. Me tiedämme, että tämä on hyvin ristiriitainen aihe. Ja tiedämme myös, että puhumme erittäin vakavasta sairauksesta, jo, sairaudesta, jolla on suuria yhteiskunnallisia ja taloudellisia vaikutuksia. Tämän vuoksi tämä on merkittävä yhteiskunnallinen ongelma, joka liittyy myös Euroopan väestön ikääntymiseen ja sairauden lisääntymisestä Euroopassa näyttäisi tulevan suorastaan jo epidemia. Mitä tässä nyt voidaan sitten tehdä? Me voimme korostaa ennaltaehkäisyn tarvetta. Tällä tavalla voidaan parantaa potilaiden terveydentilaa ja vähentää kustannuksia. Voimme yrittää myös parantaa Euroopan kansalaisten elintapoja, samoin koordinoida tutkimusta ja terveydenhuoltoa jäsenvaltioiden välillä. Me voimme tukea erilaisia perheiden järjestöjä. Perheethän usein huolehtivat potilaista. Kiitoksia. Ruski. Kiitoksia, herra Uski. Seuraavaksi puolitoista minuuttia. Edustaja Juvin. Monsieur le Président, mes chers... Kiitos puhemies, hyvät kollegat. Alzheimerista voitaisiin sanoa kaksi asiaa. Ensinnäkin miten, missä vakavia, vakavasti sairastuneita hoidetaan hyvin usein he, ympäristön muutos vain vaikeuttaa potilaan asemaa. Joten yksi prioriteetti pitää olla ehdottomasti se, että potilaat voivat mahdollisimman pitkään olla omassa kodissaan hoidettavana. Pitää auttaa perheitä, eikä heitä saa jättää yksin. Tämä on ensimmäinen asia. Toinen kohta sitten koskee tutkimusta. Miksi tutkimusta tarvitaan? Koska tämä toivo, on toive, to, to, toivoa löytää jonkunnäköinen lääke tähänkin tautiin ja sen takia tarvitaan tehokasta tutkimusta ja, ja, ja epäilemättä ja ennen kaikkea e, pitää puhua näiden olemassa olevien e, resurssien käytöstä. Tällä hetkellä tutkimus on liian hajallaan, meillä ei ole yhteisiä prioriteetteja, e, tutkimusryhmät eivät tee yhteistyötä fysiologit pitäisi puhua, radiologin kanssa pitäisi puhua neurologin kanssa. Ihmisten pitäisi saada tekemään yhteistyötä ja komission pitäisi nyt kaikilla painova- arvovallallaan vaikuttaa tähän asiaan. Tämähän on Ranskan puheenjohtajakaudella ja liikkeelle pantu ajatus. Asioiden pitää nyt edetä ja ihmisten pitää luottaa siihen, että he eivät ole enää yksin tämän asian kanssa. Thank you. Thank you. Kiitoksia puhemies. Ensikäisin kiittää esittelijä ja varjoesittelijät erittäin hyvästä työstä. Alzheimeria koskeva, Alzheimeria koskeva mietintö on erittäin tärkeä. Täytäntöönpanovalta asian suhteen on lähinnä jäsenvaltioilla. Kuitenkin väestön ikääntyminen on kaikkein suurimpia haasteita. Me tiedämme, että dementia on yksi tärkeimpiä vammaisuuden aiheuttajia tai suurimpia ongelmia, joka vanhuksilla on ja ongelmia, jotka tekevät yksi tärkeimmistä ongelmista, jotka tekee vanhuksista riippuvaisia muista. Tämä on myöskin inhimillisiltä kustannuksiltaan valtavan ikävä sairaus. Hoitosektorille, varsinkin nuorille, voitaisiin luoda työpaikkoja. Tämä on tärkeä osa 2020-strategiaa. -2020 Tärkeää on, että keskitytään ei pelkästään tutkimusrahoitukseen ja uusien lääkkeiden kehittämiseen ja hoitojen kehittämiseen, vaan yksinkertaisista ennaltaehkäisevistä toimista voisi olla kyse. Esimerkiksi elintapojen muutoksilla voidaan vaikuttaa ja hidastaa ja estää Alzheimerin kehittämistä ja muiden dementioiden kehittämistä. Meidän pitäisi tutkia tätä puolta enemmän. Kustannukset ovat Euroopassa 130 miljardia euroa vuodessa vuonna 2005. 19 miljoonaa ihmistä kärsi sairaudesta ja hoitokustannukset valtavat. Taloudellisesti ja muutoinkin taakka on valtava ja meidän täytyy enemmän rahoittaa tämän hirvettävän sairauden ennaltaehkäisyä ja hoitoa. Herr Präsident, die Mitteilung und der Bericht. Niin puhemies, kiitos Dalille ja Matchisille. Hyvät naiset ja herrat, Alzheimerhan on aikamme vitsaus suuri ongelma, että me tiedämme liian vähän tästä taudista. Ja senpä takia tässä on kyse nyt tutkimuksesta, tutkimuksesta ja edelleen vielä tutkimuksesta. Ja on hyvä sen takia, että komissio on tehnyt äh, aloitteen siitä, että ollaan kumppanuus, kumppanuusprojekteja äh, tällaisen äh, aktiivisen vanhuuden hoitamiseksi. Syövästähän on ollut myös tällaisia projekteja kuitenkaan syöpää ei ole voitu voittaa, mutta kuitenkin paljon uusia hoitomuotoja ja lääkkeitä on syntynyt. Ja sen takia on erittäin hyvä, että nyt keskitytään Alzheimerin. Meidän pitää tietää, miten voimme ennaltaehkäistä eh- eh- eh- sitä, mitä tulevaisuudessa Alzheimerin eteen, potilaiden eteen voidaan tehdä. Ja sen takia tutkimuspolitiikkaa pitää puuttua asiaan. Meidän pitää keskittää tutkimuspolitiikka. Ja Alzheimer voisi olla yksi suuri teema ja meidän pitää tästä asiasta huolehtia jatkossakin. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Prepuus. Eh, als vicevoorzitter van de Alzheimer... Kiitoksia, hyvä puhemies. Euroopan parlamentin Alzheimerin vastaisen liiton varapuheenjohtajana haluaisin todella kiittää Ruva Matiasta tästä aloitteesta. Tässä tekstissä on mukana kaikista tärkeimmät seikat, joita täytyy prioriteettiasemassa käsitellä lyhyessä puheenvuorossani ja haluaisin esittää kaksi kommenttia. Ensinnäkin ennaltaehkäisy ja varhainen diagnoosi. Meidän täytyy, tässä täytyy järjestää laaja kampanja, tiedotuskampanja Alzheimerin ja dementioiden ensimmäistä oireista niin, että potilaat voivat mahdollisimman pian saada hoitoa ja diagnoosin. Tässä täytyy myös yhdessä koordinoida niitä resursseja, joita meillä on tutkimusta varten. Tätä ei voi liikaa toistaa. 80 prosentissa tutkimuksista ei ole eurooppalaista koordinointia. Tämä johtaa ponnistelujen sirpaloitumiseen. Jos vain yhdessä ponnistellaan tutkimuksen osalta, voidaan saavuttaa enemmän tietoa Alzheimerin taudin syistä, hoidoista ja sosiaalista vaikutuksista. Kiitos. Mr. Mikolasic. Voin varoittaa, että voin ottaa vain viisi puhujaa menettäisimmän kysyjälista. Ja se rozdieli, pokiaan jo... Dementia. edelleenkin lähestytään hyvin sirpaloituneesti sekä hoidon puolella että tutkimuksen puolella. Olisi tarpeen katsoa yhteiskunnallisesti tätä kysymystä, koska Euroopan väestö vanhenee kovaa vauhtia tässä mietinnössä viitataan myös terveydenhuoltohenkilöstön ja, ja, huolto, ja hoitohenkilöstön kouluttamiseen. Joka vuosi yksi, vuosi 1,4 dementtiä tapausta diagnostisoidaan. Ja senpä takia varhainen diagnostisointi ja ennaltaehkäisy ovat tärkeitä. Myös näiden potilaiden ihmisarvo, ihmisarvon säilyttäminen ovat prioriteetteja joihin meidän pitää luoda toimenpiteitä. Perheen jäsenet, jotka hoitavat näitä, he, he, he leimautuvat yhteiskunnallisesti ja sen takia yhteiskunnan pitää pystyä tunnustamaan potilaiden, potilaita hoitavien perheenjäsenten taakan ja, ja tarpeet. Paleskis. Edustaja Paletskis. Sveikinu pranešėjus, kurie gerai padirbėjo. Kiitoksia puhemies ja onnittelut esittelijöille. Meidän täytyy tunnustaa se tosiasia, että Alzheimerin tauti ja muut dementiat leviävät hyvin nopeasti ikääntyneiden keskuudessa. Monet diagnosoidaan väärin tai liian myöhään ja potilaat eivät saa asianmukaista hoitoa. Hienoa, että dementiat nyt halutaan ottaa terveydenhoitoalalla prioriteetiksi. Meidän täytyy saada enemmän tietoa ja lisätä myöskin kansalaisten tietoisuutta ja tietoa asiasta. Varhainen diagnosointi on ennenarvoisen tärkeää. Erinomaisen tärkeää. On tärkeää pistää merkille, että monissa jäsenvaltioissa – terveydenhoito näiden potilaiden kohdalla ei ole tyydyttävällä tasolla. EU pitäisi huolehtia myöskin hoitohenkilökunnasta ja niistä ihmisistä, jotka hoitavat omaisiaan. Heille täytyy antaa myöskin tiettyjä takuita siitä, että heistä huolehditaan. No, Sinisellä kortilla kyllä, herra Mitchell, voitte saada puheenvuoron, mutta ei puhuja, puheenvuorossa ilman puhujalista. Niin, halusin sanoa, että tässä puhutaan Alzheimerista ja vanhuksista. Minulla on kotona eh, yksi 48-vuotias, jonka vanha leski-isä joutuu hänestä huolehtimaan, koska tällä nuorella, nuorehkolla miehellä on Alzheimeri. Kiitos mahdollisuudesta puhua ja haluan vain sanoa, minä tuen tätä innovaatio- ja eh, ikääntyminen projektia. Tämä ei siis pelkästään liity eh, ikääntymiseen, tämä Alzheimerin ongelma. Lopuksi vielä Rova Chrysler Dörfler. Kolleginnen und Kollegen, ich werde zu der Petition sprechen. Seit 2000... Kiitoksia. Olisin puhua tästä vetomuksesta. Olen itse käsitellyt asiaa vuodesta 2007 eteenpäin. Vuonna 2008 esitettiin kysymys komissiolle. Vastaus oli kaikkea muuta kuin tyydyttävä. Tästä tämän tiimolta verottiin Saksan liittotasavallan terveysministeriä, mutta vastaukset ovat aina hyvin epämääräisiä. Se, että herra Dali, ette itse halua puuttua tähän asiaan, niin tietystikään tämä asia ei putkahtanut esiin teidän kaudellanne, vaan koska komissio on kollektiivinen elin ja vetomusvaliokunta on toivittanut teille kaikki asiakirjat nähtäväksenne, niin halusimme tietää, miltä pohjalta olette tehneet päätöksenne. Katsotteko tätä nyt on toimittu asianmukaisella tavalla? Miksi erityisillä yrityksillä ei ole intressiä päästää tätä tuotetta markkinoille? Tämä on erittäin halpa väline. Miksi sitä halutaan markkinoilla? Tästä nyt kenkä puristaa. Lääketehtaiden lobbaaminen on ilmeisestikin onnistunut. Haluaisimme tietää, mitä intressejä on kyseessä ja minkä suurista, miten suurista rahoista on kyse, kun pyritään pitää tämä pieni yritys pois markkinoilta. Haluaisin teiltä tänään tiedon siitä, onko teillä nämä asiakirjat käytettävissä, oletteko valmiis tulemaan vetomusvaliokuntaan ja oikeusasioiden valiokuntaan tekemään tiliä tästä asiasta. Kansaiset, jotka eivät ole niin rikkaita, heilläkin on kuitenkin oikeus saada asianmukaista kohtelua ja hoitoa. Kiitoksia. Nyt olemme todella aikataulusta jäljessä. Viisi puhu- puheenvuoroa tässä puhujissa ilman puhujalistaa. Lukas Vinkiutsiötä. Aloitamme Rova Lukaczewskasta. wraz ze starzeniem się populacji Unii Europejskiej. Kiitoksia, hyvä puhemies, arvoisa komission jäsen. Yhä enemmän ihmiset kärsivät ikääntymiseen liittyvistä taudeista – Alzheimer-tauti ei ole parannettavissa oleva tauti, mutta varhaisen diagnoosin avulla voidaan sen etenemistä hidastaa. Vuonna 2009 tilastojen mukaisesti 29 prosenttia dementiosta kärsivistä ihmisistä asuu Euroopassa, eli Eurooppa on toisella siellä Aasian jälkeen. Puolassa on noin 820 000 taudista kärsivää ja Tämä luku tulee moninkertaistumaan seuraavan kymmenen vuoden aikana. Tällä taudilla on valtaisia yhteiskunnallisia vaikutuksia ja sillä on myös vaikutuksia ihmisten perheelämään, joten minä olen iloinen, että meillä on mahdollisuus tänään keskustella tästä aiheesta. Me tarvitsemme todella erityistutkimusta tästä ja tiedotuskampanjoita, jotta diagnoosit saadaan varhain. Okay. Pritariu äh, initiatiivoja dėl Alzheimerin. Kiitos puhemies. Äh, tämä aloite on hyvä ja ehdotetut toimet tähän, äh, näihin tauteihin liittyen ovat hyviä, jotta voitaisiin saada varhaisesti diagnostisoitua ja vaihdettua myös kliinistä kokemusta maiden välillä kunnioittaen potilaiden oikeuksia. tilastotietoja ei ole EUn tasolla ja sen takia meidän pitää jatkaa tutkin, tutkimusta tarkkojen tietojen saamiseksi kliinisiin tutkimusohjelmiin pitää saada lisää vapaaehtoisia ja pitää kiinnittää huomiota siihen, että hoitohenkilöstö ja kotihoitajat saavat myös tukea, koska he päivittäin ovat Alzheimer-potilaiden kanssa tekemisissä diagnoosi pitää saada aikaisin ja senpä takia ennaltaehkäisystrategia laadittua. Tietoisuutta pitää parantaa ja tietojen vaihtoa pitää enemmän, enemmän kehittää. Yksi minuutti, edustaja Galler. Uh, Kiitoksia puhemies. Kiitoksia siitä, että saan puhua Alzheimerin taudista. 44 000 ihmistä Irlannissa ja miltei 10 miljoonaa eri puolilla Eurooppaa kärsii Alzheimerista. Kyse on aivojen rappeutumisesta. Ja koska väestö ikääntyy Euroopassa, yhä useampi tulee tulevaisuudessa kärsimään näistä sairauksista. Siksi tarvitaan parempaa jäsenvaltioiden välistä koordinointia tutkimuksessa ja myöskin mitä tulee parhaiden käytänteiden ja terveydenhoitomenetelmien vaihtoon Iranissa 50 000 ihmistä hoitaa dementiapotilaita päivittäin omaishoitajina. Erityisestikin omaishoitajia täytyisi tukea. Irlannin Alzheimer-säätiö merkittävällä tavalla tukee näitä ihmisiä ja myöskin niitä, jotka kärsivät dementiasta. Øh, Kiitoksia puhemies. Haluaisin puhua herra Tallille tässä. Me puhumme tästä muovilaitteesta, joka on tänään keskustelussa. Tässä on lääkettä. Tämä täytyy testata. On aivan selvää, että lääketeollisuus ansaitsee niin paljon rahaa, että nämä kaksi, osoite, nämä kaksi osiota täytyy myydä yhdessä. Yhteiskunta voisi säästää paljon rahaa, jos tämä toinen osa tästä laitteesta voitaisiin käyttää uudelleen. Tämä on todellinen skandaali, kun komissio ei tartu tähän asiaan ja sanoo, että tämä toinenkin osa, osa täytyy samalla tavalla testata kuin tämä lääkeaine. On aivan järkyttävää, että me emme ole saaneet selvää vastausta tähän vetomukseen, kun niin monet ihmiset kärsivät, niin monet terveysjärjestelmät kärsivät siitä, että tällaista yksinkertaista muoviosaa ei ole hyväksytty, vaikka se ei ole ikinä mitään ongelmia luonut. Signor Presidente, onorevoli colleghi, le malattie neurodegenerative tra queste... Puhemies, hyvät naiset ja herrat, Hermostorappeet, sairaudet mukaan luettuna demente ja Alzheimer ovat terveydenhoitoalan prioriteetti Euroopassa, koska ne ovat valtavan suuria vaikutuksia pelkästään terveysvaikutuksia potilaisiin, vaan myöskin tästä aiheutuu muuton valtavia kustannuksia sekä hoidon kustannukset että ohoiskustannukset ovat valtavat. Alzheimeria ei sairasta pelkästään potilas itse, vaan koko hänen lähipiirinsä. Tarvitsemme siksi parempaa koordinointia ja yhteistyötä Euroopan tasolla ja synergiavaikutuksia tutkimuspuolelle ja muutoinkin Euroopassa. Niin ikään meidän täytyy asettaa ennaltaehkäisy yhä tärkeämpään asemaan. Tarvitsemme innovatiivisia hoitomuotoja myös. Tietoa täytyy voida vaihtaa myöskin jäsenvaltioiden keskenistä tuloksista, joita tutkimuksen on saatu aikaan. You have the floor. Ja seuraavaksi komission jäsen Dalli, olkaa hyvä. Commissioner. Hyvä komission jäsen, olkaa hyvä, puheenvuoro. Thank you very much, President, honorable members. I... Kiitos, hyvät jäsenet. Haluan kiittää kaikkia puhuneita jäseniä. He ovat tunnustaneet, kuinka tärkeää on käsitellä Alzheimerin ja muita dementiatauteja. Me pidämme hyvänä parlamentin äh, lausuntoa. Me olemme myös sitoutuneita tekemään oman osamme dementiasairausten edistämisessä tai niiden hoidon edistämisessä. Tämä on tärkeää kaikille kansalaisille ja sen takia on meidän yhteinen vastuumme tehdä yhteistyötä, jotta potilaiden ja sairastuneiden taakkaa voidaan vähentää ja jotta voitaisiin e, e, riittävän ajoissa saada aikaan diagnooseja. Minä odotan, että jäsenvaltiot tukevat myös parlamenttia ja, komissiota asian eteenpäin viemisessä. Sitten tämä Kleinin vetoomus. Pitää ensinnäkin sanoa, että rouva Zonin väite siitä, että komission pitää puolustaa kansalaisia, niin voin sanoa, että minun tehtäväni on puolustaa potilaita. On hyvin tärkeää minulle henkilökohtaisesti, koska olen terveydestä vastaava komissaarin jäsen, että emme vaaranna potilaiden turvallisuutta emme tee mitään, mitään tätä emme, emme käytä kiertoteitä tai, tai nopeutettuja menettelyjä. Meidän pitää varmistaa, että kaikki laitteet, mitä lääketieteellisessä mielessä käytetään, sen pitää olla kunnolla testattu ja sen turvallisuuden pitää olla taattu. Tässä ei ole kyse siitä, miten käytetään lääkettä tämmöisen muovipalasen kautta ei, vaan kysymys liittyy siihen, että tarvitaan kliinistä näyttöä siitä, että tämä tuote kokonaisuudessaan on turvallinen. Ja, ja tämä vetomuksen esittäjä herra Klein sai pyynnön suorittaa 20, 24 potilaalla kliinisiä kokeita. Tämä oli tämän kliinisen testin laajuus, siis vain ne 24 potilasta. Ja miksi nyt sitten tätä vastustetaan? Miksi tämä yritys vastustaa tätä kliinistä testausta? Sitä minä en ymmärrä ja kysyn itseltäni miksi onko tämä nyt sitten universaalisti käytettävissä vai käytetäänkö sitä vain yhden lääkkeen kanssa vai voidaanko sitä käyttää eri lääkkeiden inhalaattorina? Pitääkö annostus sitten olla samanlainen vai pitääkö sitten tätä laitetta jollain tavalla muuttaa annostuksen perusteella? Jos maallikkona minun tällaista pitäisi käyttää, niin minä itseltäni kysyisin, että miten näihin pitää vastata. Ja viranomaiset ovat myös pyytäneet tai kysyneet näitä kysymyksiä ja pyytäneet sitten näyttöä, että tätä voidaan turvallisesti käyttää. Prosessi on, on turvallisuuden takaamiseksi, enkä minä aio minkäännäköistä näköistä lyhyempää tietä tähän asiaan hyväksyä. Minä olen tutkinut tätä asiaa, niin kuin lupasinkin, ja minä olen kuullut paljon yksityiskohtia näistä asioista. Tietenkin minun on pitänyt nämä saada kuulla muilta, jotka ovat edeltäjiltäni, jotka olivat siinä 90-luvulla jo komissiossa. Herra Klein pyysi kokousta kabinettini kanssa ja minä hyväksyin heti, tai suostuin tämmöisen kokouksen järjestämiseen ja minun kabinettipäällikköni antoi tietoa, että me olemme hyvin valmiita pitämään kokousta hänen kanssaan ja hän lähetti takaisin sähköpostin monilla ehdoilla ja hän sanoi, että, että yhtenä ehtona on, että komissio kattaa kaikki hänet, hänen matkustuskulunsa. No, minä en tämmöistä tietenkään voinut hyväksyä. Kiitoksia, hyvä komission jäsen. Lopuksi Rova Matias. Kiitoksia, arvoisa puhemies, hyvä komission jäsen, arvoisat kollegat. Haluaisin aluksi kiittää kaikkia niistä puheenvuoroista, joissa puhut puhuttiin tästä Alzheimerin ja dementioista käsittelevästä mietinnöstä. Me tiedämme, että tilanne on todella dramaattinen ja tämä, tätä tautia ei ole vieläkään riittävästi diagnostisoitu. Haluaisin vain viitata eräseen seikkaan, joka tuli kaikissa puheenvuoroissa esille, mutta kenties tässä ei ole riittävästi edes vielä korostettu. Eli potilaiden ihmisarvo ja heidän oikeutensa, eikä pelkästään potilaiden, vaan heidän hoitajiensa ja omaishoitajiensa, terveydenhoitajien oikeudet. Olen, edelleen, olen, olen erittäin tyytyväinen komission jäsenen sanoihin. Hän jakaa samat huolenaiheet kuin Euroopan parlamenttikin ja komissio on ottanut vastaan hyvin myönteisesti parlamentin esittämän mietinnön kaikki suositukset ja tulee tekemään kaikkensa niiden siirtämiseksi käytännöksi. Me tiedämme, että jokainen päivä on tärkeä tämän asian osalta. Tiedämme myös, että kun Euroopan parlamentti antaa oman näkemyksensä tästä asiasta. Se tulee äänestyksen kautta, mutta tiedämme myös, että Euroopan kansalaiset odottavat meiltä paljon enemmän kuin pelkkää solidaarisuutta ja moraalista tukea. Meiltä odotetaan asianmukaisia konkreettisia toimia ja olen iloinen siitä, että komissio lupasi tehdä näitä. Komission täytyy todella panna täytäntöön koko tämä prioriteetti asia, joka liittyy Alzheimerin tautiin ja demontioihin, niin että voidaan kunnioittaa potilaiden oikeuksia ja he voivat pitää kiinni ihmisarvostansa. Kiitos. Kiitokset teille Rova Matias, kiitos hyvä komission jäsen. Keskustelu on päättynyt. Äänestys on huomenna kello 12.30. Ja seuraavaksi esityslistallamme on kyselytunti. Olemme aikataulusta 28 minuuttia jäljessä.